No niin, hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Nyt hieman erikoiseen aikaan toimitamme äänestyksen, joten pyydän teitä istuutumaan pikapikaan. Äh, Ensin Ajala Senderin mietintö. Koko äänestys nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa nyt. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet?

Annan teille vielä muutaman sekunnin aikaa. Melkein 600 ääntä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 14 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kaksi, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 alkuperäinen kohta puolesta vastaan hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 kahdessa osassa ensimmäisen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta 143, tarkistus 5, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Uskoisin, että se on hylätty. Äänestys alkaa. Eli tarkistus 5, ensimmäinen osa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa raukeaa. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 22. Tarkistetaan 27. Äänestys alkaa.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 Kolme nimenhuutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän. Nimen huutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 nimenhuutoäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 11. Tarkistetaan. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 11. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin, mutta arvostaisin kovasti, jos näytätte selkeästi, mitä äänestätte. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta tarkistetaan 17 äänestys alkaa Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 nimen huutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt koko loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten toiseen Ajala Senderin mietintöön ja Bersillä on työjärjestyspuheenvuoro. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Puhemiehelle on esitetty lukuisia pyyntöjä liittyen mietinnön elementteihin, joita ei voida käsitellä. Puhemies ei ottanut kuitenkaan kantaa, mutta aivan poikkeuksellisella tavalla olen Markus Ferberin kanssa allekirjoittanut tarkistuksia, jotka pyrkivät poistoihin. Minun ryhmäni saisi noudattaa tätä neuvoa. Kyseessä ei ole poliittinen ongelma, vaan pikemminkin Ekon valiokunnan ja toiselta talousarvon valvontavaliokunnan välinen kiista, jota ei ole saatu ratkaistuksi. Nämä kappaleet liittyvät vakaussopimukseen, kriisin ratkaisuun, jotka eivät ole tilintarkastustuomioistuimen eivätkä myöskään kontvaliokunnan toimialaa, vaan Ekonin toimialaa. Eli kehotan ryhmääni noudattamaan minun neuvojani silloin, kun EPP ja SND ovat yhdessä allekirjoittaneet tarkistukset, toisin kuin äänestyslistaan on merkitty. Kiitoksia, kollega Beres hyvän järjestyksen nimissä sanon, että tähän mietintöön liittyen tällaisia tarkistuksia ei ole esitetty. Nyt äänestykseen. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Vielä kerran. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty, mutta tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että tässä vaan äänestysjakautuminen ei mene vasemmalta oikealle, vaan ylhäältä alas toinen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vitonen. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Kuulin tämän valitettavasti liian myöhään, mutta siis nelonen haluttiin vielä tarkistaa. Tarkistetaan se sähköisesti. Haben alle abgestimmt? Joko kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi puolesta Pyydän anteeksi, mutta kolmosen kohdalla kukaan ei peräänkuuluttanut tarkistusta. Ja nelosta haluttiin tarkistaa, kun siirryin viitosen, siksi sen sallin. Seuraavaksi kuusi puolesta. Vastaan. tyhjä. Uskoisin, että se on hylätty, mutta tarkistetaan silti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Samalla enemmistöllä hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan yksitoista. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy.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 tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta. Tarkistetaan 22. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätöslausuma teksti muutetussa muodossa kokonaisuudessaan nimen huutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Vallin mietintöä. Ensin päätös vastuvapaudesta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Nimenhuutoäänestys koko. Päätöslausumasta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olkaa hyvä kollega. Merci président pour un rappel. Kiitos puhemies. Työjärjestyspuheenvuoro. Edustaja Tarabella on kyseessä. Kun nostetaan kättä nostamalla, no, äänestimme edellisestä mietinnöstä, Ajala Senderin mietinnöstä, niin en ymmärtänyt, miten hän äänesti, koska hän äänesti sekä puolesta että vastaan. Puhemies, te joudutte kenties tässä laskemaan pois tämän äänen. Herr Kollege, wenn der Herr Tarabella das No jos herra Tarabella nyt näin on toiminut. Cher Kollege, ich habe das Wort. Hyvä kollega, nyt on minun puheenvuoroni. Jos Niin, Tarabella. Voitte kommentoida asiaa. Aivan niin, puhemies. Joskus tarvitaan tässä työssä humoriakin. Minulla on ST-EPP-lista ja siinä oli miinus. Ihan huumori, mielellä oikea puoli äänesti puolesta ja vasen puoli vastaan mutta ei tämä nyt millään tavalla heikentänyt puhemiehen kykyä arvioida, oliko tämä hyväksytty vai hylätty loppujen lopuksi. Herr Kollege, ich lasse es noch einmal zu. No, hyvä kollega, sallin tämän nyt tämän kerran, mutta pidetään kiinni työjärjestyksestä. Yksi sekunti, jos nyt ymmärsin oikein, meillähän on lehtereillä yleisöä, lehdistöä paikalla. Edustaja Tarabellalle eh, Euroopan parlamentti on vain tällainen vitsailualusta. Huumori, hommia. Kiitoksia tästä merkittävästä puheenvuorosta, hyvä kollega. Zum Bericht Seuraavaksi Schmidtin mietintö. Ensin nimenhuutoäänestys koko vastuuvapaudesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Tai koko päätös hyväksytty. Tarkistus 14 kahdessa osassa ensimmäinen osa, nimen huutoäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15. Nimenhuutoäänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Ensimmäinen osa puolesta. Pyydän anteeksi, sanoi puhemies. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30. Tarkistetaan alkuperäinen teksti. Kohta 36. Toinen osa. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34. Nimenhuutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23. Nimenhuutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 16 kahdessa osassa, kumpikin äänestyksenä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti on näin hoidettu. Kohta 40 nimenhuutoäänestys, alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 41. Nimenhuutoäänestys alkaa ja alkuperäinen teksti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 42. Nimenhuutoäänestys alkaa. Alkuperäinen teksti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 43. Alkuperäinen teksti. Nimenhuolto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. Alkuperäinen teksti. Nimenhuolto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 24 Ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 36. Nimenhuutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 56 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 tarkistus nimenhuutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 30 kaksi. Nimenhuutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 46 nimenhuutoäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. 80 alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 25, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 85 alkuperän teksti puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 alkuperän teksti puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 Tarkistetaan 88. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta 91 toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 33 nimen huutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44, nimen huutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 4. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Wir überprüfen Antrag 31. Ja. Tarkistetaan 31. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist... Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Olisi hyvä, jos tältä vasemmalta puolelta taloa tulisi vähän selkeämmät merkit. Ja jos ette osallistu kunnolla, niin tämä on vielä vaikeampaa. 174 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolmas osa Tarkistan toinen osa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty neljäsosa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestyksessä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kuusi. Kolmessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksessä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmasosa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seitsemän nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kahdeksan nimenhuutoäänestyksenä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 26 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 19. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 20 nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 110 alkuperäistekstin puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 112 nimen niin hutuäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 113 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 115 puolesta. Tarkistan 113. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 12. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 13. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 39 nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 30 äänestyksenä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Aina 21, 21 seuraavan äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 27 raukeaa, 28 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty, 22 puolesta. 28 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 29 nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten äänestetään koko päätöslauselmasta. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt päästään Koonin lukuisiin vastuuvapausmietintöihin. Ensinnäkin koko mietintö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätös äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten tilintarkastustuomioistuin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja päätösosama ehdotus äänest- nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tilintarkastustuomioistuimesta seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten nimenhuutoäänestyksellä päätöslauselma. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten koni mietintö, joka koskee Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa. Koko päätös vastuuvapaudesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätöslauselmasta tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäisteksti yksi, osa yksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksy toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja koko päätösosama äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten Koonin mietintö EUn yleisestä talousarvosta alueiden komitea. Koko päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösosumaehdotus, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylätty yksi. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja koko päätösosmaehdotus nimeutuäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten Koonin mietintö Euroopan hallinnosta. Vastuvapaus, päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja päätöslausema tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäisteksti ensimmäisessä osassa, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja koko päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin siirrytään sitten Koonin Euroopan oikeusasemista käsittävän mietintöön. Vastuuvapauspäätelmä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja koko päätöslauselma tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää, hylätty ja koko päätösasema nimenhuutoäänestyksellä. Sen jälkeen kun kohta yksi, tarkistus 1 on tarkistettu sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Koko päätösasema nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten kolmen mietintö Euroopan tietosuojavaltuutetusta. Vastuuvapausmyöntäminen myöntäminen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja päätösohjelman nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin päästiin Koonista. Ja sitten on Sarvamaa. eu viraston toiminnan tuloksellisuus, varahoito ja sen valvonta. Tarkistus kaksi puolesta vastaan ja hylätty. Sitten 17 alkuperäinen teksti yhdessä, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty yksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty ja koko päätösosmehdotus nimeutuäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi Sarvamaa, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto. Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto. Vastuuvapaus, päätös, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten Sarvamaan mietintö Euroopan unionin elinten käännöskeskus. Puolesta vastaan tyhjää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 Ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, vastuuvapaus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaan mietintö Euroopan unionin laivalvontakoulutusvirastosta. Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja päätöslausema Nimenhuutoäänestyksellä niin, äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa. Euroopan lentoturvallisuusvirasto vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto. Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Ja sitten koko päätöslausuma nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa ja Euroopan pankkiviranomainen. Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus. Vastuu Vapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko päätösauselma nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Sarvamaa Euroopan kemikaalivirasto. Vastuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma 5 alkuperäisteksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Viisi toinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja näin koko päätöslausumaehdotus äänestys on alkanut nimenhuutoäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa, Euroopan ympäristökeskus, vastuuvapaus puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Päätöslausuma, tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Ja koko päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa, Euroopan kalastuksen valvontavirasto, vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausuma nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty Sarvamaa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty päätöslausema ja siinä tarkistus yksi nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Koko päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Sarvamaa ja Euroopan tasa-arvoinstituutti. Vastuu vapauden myöntäminen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 Tarkistetaan kolme. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja koko päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti. Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösosmaehdotus nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa, Euroopan lääkevirasto. Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty, yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja koko nimi on huutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten Sarvamaa ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja nimeä nimenhuuta äänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa, Euroopan meriturvallisuusvirasto. Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja koko päätösosuma äänestyksellä, äänestys on alkanut. Alle abgestimmt. Oot kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten Sarvamaa ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto. Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nimenhuutoäänestyksellä koko päätöslauselma. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa Euroopan rautatievirasto. Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja vastu... päätösasuma tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 1. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja koko päätösasema nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty päätöslauselman nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty Sarvamaa, Euroopan koulutussäätiö. Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Sarvamaa ja hyväksytty Sarvamaa vapauden ja turvallisuuden oikeudenalueen alueen laaja-alaista tietojärjestelmän operatiivista hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto vastavapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja koko päätöslausumaehdotus äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa, Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto. Vastuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ehdotus. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa Eurotomin hankintakeskus. Vastuuvapauden myöntäminen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestys Päätösosumasta äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö. Vastuupaperin myöntäminen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa. Ja Euroopan, Euroopan unionin yksikkö. vastuuvapaus myönnetty ja äänestys, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten Sarvamaa, Euroopan poliittivirasto. Vastuuvapaudenmyötojen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja päätöslauselmasta alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koko päätöslauselmaehdotus äänestyksenä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten Sarvamaa. Euroopan unionin perusoikeusvirasto vastuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten nimenhuutoäänestys päätöslausumaehdotuksesta. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa, Euroopan raja- ja merivartiovirasto Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nimenhuutoäänestyksenä koko päätöslauselmaäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sarvamaa. Euroopan GNSS-virasto. Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten nimenhuutoäänestyksessä koko päätösosamaehdotus äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kollega Lava Jovan mietintöjä. Ensimmäinen niistä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteistyöyritys. Vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten koko nimenhuutoäänestyksessä koko päätöslausumehdotus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten Labajovan mietintö Clean Sky, kaksi yhteisyrityksestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koko nimenhuutoäänestyksellä koko päätösasemaehdotus äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Angenommen. Hyväksytty. Seba Excel-yhteisyrityksestä Vastuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausema nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Dlabajova, toinen polttokenno- ja vetyyhteisyritys. Päätös vastuvapaudesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausuman kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sitten Lavojova, toinen innovatiiviset lääkkeet, aloitetta toteuttava yhteisyritys. Vastuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausuma, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Lavejova ITERistä ja fusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys vastuuvapauspuolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty päätöslauselma nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Lavejova Cesar yhteisyritys äänestys vastuvapauspuolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Päätöslausuma nimenhuutoäänestyksessä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viimeinen